vastuutonta käyttäytymistä ja tällaista tulevaa työtä, jota me teemme valtuuskunnissamme. Kiitos. Kiitoksia, herra Cashman. Tämä julistus merkitään tiedoksi. Pahoittelen, että joudutte tämän askeleen ottamaan, mutta, mutta tämä täytyy ottaa tiedoksi te kirjassanne viittasitte siihen, että, että että, että ei, jo, tämä yksiminen puheenjohtajakokouksen päätös ei teitä tyydyttänyt. Ja siksi minä pahoittelen teidän eroanne, mutta en voi muuttaa tässä asiassa mitään. Hyvät naiset ja herrat, ennen kuin äänestämme pankkiunionista Ferreiran mietinnöstä, niin haluan esittää lyhyen huomautuksen ja esittää puheenvuoron näisille kollegoille. Pankkiunioni, hyvät naiset ja herrat, mehän tiedämme kaikki sen, että on historiallinen projekti, joka nyt se päätös, joka tehdään tänään, niin se tulee olemaan yksi tämän vaalikauden kohokohta. Sen merkitys Äh, parlamentissa, niin kuin parlamentissa ja Euroopan neuvostossa olen sanonut, se on, on, se on oikein verta, verrattavissa äh, sisämarkkinoihin. Ja siksi minun täytyy parlamentin puhemiehenä äh, kantaa äh, tehtävän ja tässä valtavassa, joka liittyy siihen valtavaan työhön, joka liittyy pankkivelkojen ja valtiovelkojen toksiseen liitokseen että, ne, että eräät jäsen, jäsen, tämän parlamentin jäsenet ovat mielestäni äärimmäisin ansiokkaasti toimineet ja tätä, tässä äänestyksen, tämän äänestyksen yhteydessä haluan sen mainita. Tämä oli, tässä oli viisi vahvaa mie- naista ja yksi taisteleva mies, jotka näissä neuvotteluissa parlamentin puolesta taistelivat valtavasti. Haluan nimenomaisesti esittää kiitokseeni eh, Elisabeth Ferreiralle, Corin Wortman Koolille, Sharon Bowlesille, Silvi Gularille, Victoria Fortille ja Sven Kiegoldille, jotka aivan loppuun asti taistelivat uupumuksen, uupumuksenkin vallassa, kamppailivat parlamentin puolesta ja nimissä. Varmastikin arvostukset ovat erilaisia, mutta lopputulema oli mielestäni aivan erinomainen ja erityisesti erityisen mallikelpoinen parlamentin äh, kannalta ja parlamentin äh, puolesta tämä että mallikelpoista. Ennen äänestystä tästä Rova Ferreira mietinnöstä annan puheenvuoron äh, Euroopan neuvoston, puheenjohtajalle Veni Seiloselle. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minä haluaisin kertoi siitä, mitä me olemme sopineet Euroopan parlamentin kanssa ja sen tiimolta neuvoston puolesta